Ladies and gentlemen, please take your seats. Hyvät naiset herrat, käykää istumaan. Meidän täytyy aloittaa. Olemme jo aikataulussa jäljessä. Other committees which have to be constituted. Sitten on vielä muita valiokuntia, joiden pitää järjestäytyä. Eli kokous alkaa. Ja muistuttaisin, että tämän kokouksen tarkoituksena on järjestää puhemiehistö, eli täällä valitaan puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa säännöin 204 mukaisesti työjärjestyksestä. Ensin valitaan puheenjohtaja ja sen jälkeen sitten vari, varapuheenjohtajat uuden puheenjohtajan johdolla. Ja olen saanut tiedon, että seuraavat varajäsenet ovat mukana äänestyksessä – ja luettelen nämä nimet nyt. Larsin tilalla äänestää Schwitza. Aliomarin tilalla Juvin. Cezan siellä De Grandes Pascual. Amaneskun tilalla Gabriel. Stetinan tilalla Hisin. Teohratuksen tilalla Zoma ja Andrulakisin tilalla äänestää Kirkos. Hauit ei ole täällä, joten hänen tilallaan on Nina Gill. Ja Zalan tilalla on Wiheli. Starvatin tilalla on Jurek. Michaelin tilalla on Jäätteenmäki. Niklas Turionin tilalla on Vergia. Lunacekin tilalla on Scholtes. Eli nyt sihteeristä tarkistaa, että meillä on päätösvaltaisuus. Näyttää olevan. Ja muistuttaisin, että säännön 208 mukaisesti päätösvaltaisuus on yksi neljännes jäsenistä. Eli tässä tapauksessa 18 jäsentä. Meillä on päätösvaltaisuus ja nyt sitten puheenjohtajaehdokkaita. Ja muistuttaisin, että poliittisen ryhmän täytyy nimetä puheenjohtajaehdokas tai 5 prosenttia jäsenistä, eli tässä tapauksessa neljä jäsentä. EPP on nimennyt Elmar Brokin ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtajaksi, ja nyt kysyn Brokilta, hyväksyykö hän tämän nimityksen. Thank my group for this nomination. Thank you. Kiitän ryhmää tästä nimityksestä. <laughs> like in all democracies, there is no choice. Niin kuin demokratiassa vaihtoehtoja ei ole. Ehdokas täyttää ehdot. Starbati on paikalla. Eli ehdokas täyttää täysjäsenyyden ehdot ja hän on allekirjoittanut ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Eli valitsemme valiokunnan uuden puheenjohtajan suosion osoituksen. Well, as you see, you know, Mr. Brock has been Brock on nyt suosionosoituksen yksimielisesti valittu puheenjohtajaksi. Ja nyt pyytäisin, että Brock tulee tänne ja jatkaa tämän kokouksen vetämistä. Thank you. So. Hello. muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Haluaisin kiittää teitä. Ja toivottavasti kollegiaalinen yhteistyö jatkuu myöskin seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana, vaikka teillä on hiukan erilaisia kantoja, mutta viime vuosina olemme aina onnistuneet rakentamaan siltoja ja saamaan laajoja enemmistöjä. Ja toivottavasti tärkeissä kysymyksissä, nyt kun ajatellaan tätä kriittistä tilannetta, jossa ympäröivä maailma tällä hetkellä on, niin toivottavasti pystymme toimimaan näin myös tulevaisuudessa. Sitten valitsemme varapuheenjohtajat ehdokkaita ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle. ECR on ehdottanut Legutkoa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Eli Legutko on täysjäsen tässä valiokunnassa ja hän on allekirjoittanut ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista. Eli hän täyttää nämä ehdot. Ja koska muita ehdokkaita ei ole, eikä myöskään ole, niin ilmeisesti Hauit on nyt tullut paikalle ja hän äänestää. Äänestättekö? Eli Legutko, otatteko tämän ehdokkuuden vastaan? Yes. Kyllä. No, we have said it as before, the ECR group has proposed Mr. Siis ECR nimesi Leikutkoon, mutta jos teillä on jotain sanottavaa, niin olkaa hyvä. Group of proposals rather... Tämä on pikemmin kuin ryhmän tehtävä, ikään kuin toisin kuin puheenjohtajan. Ja Ralli Gutko on entinen poloinen senaattori, kansallisen delegaation johtaja, ryhmän varapuheenjohtaja, ja hän palveli viisi vuotta valiokunnan kunnan arvoisena jäsenenä. Hän on erittäin pätevä tähän tehtävään. Joten ECR ylpeästi ehdottaa hänen, häntä ehdokkaaksi AFETin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. The same procedure as Mr. Pasku. Pasku teki samoin minun kohdallani, eli hän sanoi, että ESCR on nimentänyt, mutta voimme toimia myöskin toisinpäin. Muita ehdokkaita ei ole, ehdot täyttyvät. Eli valitsemme hänet suosion osoituksen. The floor has Mr. Legutko. Legutko sitten, olkaa hyvä. Now we have to come to the second... Sitten toinen varapuheenjohtaja. En nyt toista tätä virhettä, eli ryhmä saa ehdottaa kandidaattia. Eli ilmeisesti vuorossa on nyt GUE. No proposal from GUE? Ah, Mrs. Löw. Immer blind auf dem linken Auge, das kennen wir schon. Niin, tunnemme kyllä tuon, että te ette näe ihan tänne vasemmalle. <laughs> Minun kohdallani tilanne on täysin päinvastoin. Selvä. Goe Angean ehdottaa edustaja Marina Albiolia toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän on syntynyt Valensiassa, Espanjassa ja hän on osallistunut rauhan liikkeeseen ja kansainvälisen solidaarisuuden liikkeisiin vuodesta 2000 nuorena. Aktivistina hän on keskittynyt työssään Lähi-Itään ja latinalaiseen Amerikkaan – hänet valittiin vuonna 2007 alueellisen parlamentin jäseneksi Valensian yhteisössä siihen asti, kunnes hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi. Hän on ollut ihmisoikeus- ja kehitysvaliokuntien jäsen muun muassa. Hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi Iskierda Unidan listalta. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Abriol on valiokunnan jäsen. Hän on allekirjoittanut taloussitoumusilmoituksen, eli hän täyttää nämä ehdot. Salaista äänestystä ei ole pyydetty, eli valitsemme hänet tehtävään suosion osoituksen. Frau Abiol, sind Sie bereit, die Wahl? Abiol, oletko valmis vastaanottamaan tämän tehtävän? Kiitoksia ja onnittelut. Er damit Seuraavaksi kolmas varapuheenjohtaja. SND-ryhmällä on ilmeisesti ehdotus. Uh, firstly, apologies. Anteeksi, anteeksi, että olin myöhässä, mutta minulla on suuri kunnia esittää herra Paskoa demareitteen varapuheenjohtajaksi. Hän on entinen varapuheenjohtaja. Herra Pasku on ollut tämän valiokunnan kunnianarvoinen varapuheenjohtaja. Hän on entinen maansa puolustusministeri, Romanian puolustusministeri joka on erityisen kiinnostunut puolustus- ja turvallisuuskysymyksistä, mutta hänellä on myös asiantuntemusta ulkopolitiikasta kautta rintaman, ja meillä on suuri ilo, että hän toimii valiokunnan varapuheenjohtajana uudessa parlamentissa. Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Pasku täyttää nämä ehdot. Hän on valiokunnan täysäsen. Ja hän on allekirjoittanut tämän taloussitoimusilmoituksen. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Eli voimme valita hänet tähän tehtävään suosion osoituksen. Eli kollega Pasku, Kollega Pasku, hyväksyttekö tämän nimityksen? Onnittelut ja voitte tulla istumaan tänne puheenjohtajapöydän taakse. Seuraavaksi neljäs varapuheenjohtaja. EFDDllä on ehdokas. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Ho il gran... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on suuri kunnia ehdottaa Agrikuulea Latviasta EFDDn ehdokkaana. Agrikuule on kaksi kertaa ollut kansallisessa parlamentissa ja kummallakin kerralla hän oli mukana ulkoasianvaliokunnassa ja myöskin varapuheenjohtajana ja hän oli valtuuskunnan puheenjohtaja OECDssä ja Natossa valtuuskunnassa. Eli hänellä on erinomainen CV ja uskomme, että hän voi tehdä erinomaista työtä puheenjohtajistossa. Ja kun ajatellaan, mitä on tapahtunut muissa äänestyksissä tänään, niin ulkoasian valiokunnassa on nyt noudatettu sitä oikeutta, että pienilläkin ryhmillä on oikeus olla mukana valiokuntien puheenjohtajistossa, ja Latviallakin on nyt oikeus saada paikka tässä valiokunnassa. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Tämäkin herkas täyttää ehdot, eli hän on täysjäsen ja hän on allekirjoittanut tämän ilmoituksen taloussitoumuksista. Onko muita ehdokkaita vielä? Preda, alkaa hyvä. Paljon kiitoksia EPP-ryhmän nimissä. Ehdotan Plenkovicia, joka on täällä paikalla. Hän on ollut pitkään diplomaattina, 17 vuotta. Hän on ollut Euroopan sieltä valtiosihteeri. Hän, hänet on valittu parlamenttiin toista kertaa ja hän oli aikaisemmin Kroatia EPP-delegaation puheenjohtaja EPP tukee herra Plenkovicin ehdokkuutta. Hän on tässä vieressäni. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Ja Plenkovitskin on allekirjoittanut tämän ilmoituksen ja hän on tietysti valiokunnan täysjäsen. Eli hänkin täyttää nämä ehdot. Nyt meidän täytyy järjestää salainen äänestys ja pyydämme jakamaan äänestyslipukkeet. Vai hoidetaanko tämä sähköisesti? No äänestämme sähköisesti. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Yeah, but it must be here in that they can vote. It's a secret ballot. Otherwise, we have to use the paper. No, no, no, green is candidate one, and red, red, red is candidate uh, number two. And how uh, is it? Okay. We do not with names on. The... No niin, emme näytä mitään nimiä, vaan äänestämme nyt. Punainen on Gregula, ei kun siis vihreä on Gregula ja punainen Plenkovic. ja valkoinen on sitten tyhjä ääni. Mrs. Grigul is nominated by... Eli EFDD on nimennyt Grigulin ja Plenkovicin nimet, nimittää EPP. Eli Griguli on vihreä ja Plenkovic punainen. Muistan, olen ollut valiokunnassa pitkään jotain samanlaista. Aitin tehdä viisi vuotta sitten herra paperin tapauksessa pyrittiin DONT-järjestelmää murtaa. Minulla ei ole mitään EDF briffausta tässä, mutta tämä on erittäin poikkeuksellista ja epäsäännönmukaista, koska DONTin järjestelmää on tarkoitettu sovelluksi kaikkiin ryhmiin jos te murrette tässä tapauksessa sen, se murtuu sitten meitä vastaan seuraavan kerran. Voisitko kertoa, miksi tässä tapahtui näin? Uutena puheenjohtajana en tiedä mistään mitään. Mutta näin on käynyt useamman kerran jo myöskin ihan viime päivinä kuulemma. Ja jos on vastaehdokkaita, niin en minä voi estää sitä demokratian nimissä. Mutta Fleckenstein haluaa ilmeisesti tästä selittää. Voihan olla, että kaikenlaisia sopimuksia on tehty. En tiedä muuta kuin, että työjärjestyksen mukaan ehdotuksia voidaan tehdä. Jos joku on sitä mieltä, että hän haluaa vielä olla ehdokkaana, niin hänellä on siihen mahdollisuus. Ystävälleni sanoisin, että sosialistit ja demokraatit tukevat aina punaista. Das, aber das ist ein Code, der nur bei den Sozialisten funktioniert. <laughs> niin tämä nyt on vain kertoa, miten sosialistit toimivat. Meitä ilahduttaa se, että EPP nyt punaisia äänestää. let's vote. No niin, sitten äänestetään. Äänestys alkaa. people? There are 70, 74. ECR has one extra. Too many votes. We are 71. ECR has too many votes. One... ECRllä on yksi ääni liikaa. We stop the vote. Keskeytämme äänestyksen. Kaikki ryhmät nyt tarkistavat, onko heillä nyt oikea määrä ääniä. ECRL on yksi liikaa. Ja sitten vielä kaksi. EPPllä on 21 ääntä, tarkistakaa. SNDllä 18, ECRllä 7, Aldella 7, Guella 5, Vihreillä 5, EFDDllä 3, sitoutumattomilla 5. Ehkä kaikki koordinaattorit voivat nyt tarkistaa tilanteen. Is that done? Onko asia hoidettu? Kokeilemmeko uudestaan? No niin. Eli äänestys alkaa uudestaan. It's against 74 members, but the committee has only 70 Taas 74 ääntä, mutta täällä on vain 71 jäsentä. Nyt 73, edelleen kaksi ääntä liikaa. Eli ne, joilla ei ole oikeutta nyt äänestää, ottakaa korttine pois laitteesta. Eli kortit pois laitteesta. Yksi ääni vielä liikaa. Edelleen yksi ääni liikaa. Mistä ryhmästä? Ovatko kaikki tarkistaneet? Yeah, but uh, part of it, the members of the bureaus are members of their group, so they Puheenjohtajiston jäsenet ovat myöskin ryhmiensä jäsenet, kyllä hekin voivat äänestää. No niin, nyt, nyt on asia kunnossa. Eli äänestetään.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 11 ääntä ja Plenkovic 46 ääntä. Eli Plenkovic, oletteko valmis ottamaan vastaan tämän tehtävän? Kyllä, Kyllä kiitos. Yeah. Eli sitten voitte tulla tänne istumaan. Yes, no, Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Sitten on vielä kohta kolme esityslistalla. Istuntokalenterin vuoden loppuun asti. Siellä on kaksi torstaita, jotka eivät mielestäni ole kovin hyviä. Ne näyttävät hiukan turhilta. Eli pelkästään torstai-iltapäivä. No, ehkä sihteeristö voisi katsoa, jos sitä voitaisiin lykätä ensi vuoden puolelle. Eli jos alkuviikosta kokouksia sen jälkeen ei mitään, niin sitten torstai-iltapäivänä vielä yksi kokous, niin se on kyllä aikataulun kanssa hiukan hankalaa, koska me, meidän täytyy huolehtia myös omista vaalipiireistämme. Ja tässä on aina vaara, että jos on tällaisia irrallisia kokouksia niin sitten siellä ei kovin paljon ole ihmisiä paikalla. Eli ehkä joku toinen ratkaisu löytyy tähän. Sihteeristö nyt täällä on koko viikon, mutta meillä on muitakin tehtäviä. Meidän tehtävämme on hyvin erilaisia ja myöskin aikataulut. Eli ehkä tämän vuoden osalta tämä ei enää onnistu, mutta ensi vuoden osalta kokeillaan. Eli oletteko valmiita hyväksymään tämän istuntokalenterin? Vastustaako joku? Ei, eli kalenteri on näin hyväksytty. Sitten kohta neljä. Kielijärjestelyt. Kun katsotaan valiokunnan kokoonpanoa, Täällä ei ole maltaa, suomea eikä gailin kieltä. Kaikki muut on. Vastustaako joku tätä? No, meidän täytyy sitten katsoa vielä, jos kokoonpano muuttuu valiokunnassa, niin kielijärjestelmätkin voivat muuttua. Mutta jos kukaan ei tätä vastusta, niin kielijärjestelyt on päätetty näin. Sitten sitten ennen kesätaukoa vielä kokouksia. Meillä on Strasbourgissakin vielä kokous. Todennäköisesti torstaina yksi kokous vielä. torstai-aamupäivänä. Ja sitten ensimmäinen syyskuuta on sitten ensimmäinen varsinainen kokous. Ja pyytäisin koordinaattoreita panemaan merkille, että yritämme sitten keskiviikkona yhdeksältä varttia oli yhdeksän käydä läpi asia. Ja jos asiat ovat siinä kunnossa, että voidaan tehdä tiettyjä päätöksiä ennen kesää haluan tämän kaikille sanoa. Ei nyt ruveta jakamaan mietintöjä, mutta meidän täytyy sitten Ukrainan, Georgian, Moldovan osalta olla sitten aika ripeitä ja myöskin budjetin osalta. Eli pyydän, että ryhmät pitävät tämän mielessään, jotta koordinaattorina, koordinaattorit voivat sitten keskiviikkona tehdä päätöksen, jotta ennen kesälomaa voidaan jo aloittaa työ. Hauskaa illan jatkoa ja nähdään seuraavassa kokouksessa.